Colleague Jacek, please sit down. Kollega Jacek, voisitteko ystävällisesti istuutua? <laughs> E, pani Gomez chciała zabrać głos. Pani Gomez. Ja edustaja Gomes, olkaa hyvä. Presidente, nos termos da regra de procedimento 151, um um e eu gostaria de facto... Puhemies, työjärjestyksen artiklan 51 mukaisesti toivoisin, että minun nimeni näkyisi budjettitarkistuksissa. Kyse on aborttiin liittyvistä seikoista.